ALDE-ryhmä ja GUE-ryhmä ovat ilmoittaneet minulle jäsenistä valiokuntiin ja parlamenttien välisistä valtuuskunnista vastaaviin tahoihin. Ja tuo jäsenluettelo liitetään tämän istunnon pöytäkirjaan. Pyydän